Tässä kaikki tiedonannot. Olemme siirtyä tärkeään asiaan. Eli esitystä hyväksyminen, jonka puheenjohtajakokous hyväksyi 10. syyskuuta 137 artiklan mukaan. Siis puheenjohtajakokouksen hyväksymänä on teillä. Kuten tiedätte, nyt on tärkeitä asioita käsiteltävänä. Viime viikolla oli komission jäsenten äh, kuulemistilaisuudet ja nyt äänestämme tästä asiasta vielä tänään.